Welcome, friends. Tervetuloa ystävät aloittaa kokous. Meillä on esityslista, voimmeko hyväksyä sen? Tulkkaus. Kaikki kielet ovat saatavilla Maltan ja Kroatian ja Geelin muodostaessa poikkeuksen. Olemme esteslistan kolmannessa, neljännessä ja viidessä kohdassa yhtä aikaa. Ja aloitamme Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksella SEDEFOPilla. Ja tätä käsit- tästä käsitellään yhdessä esityksiä muuttaa kolmen kolmikantaviraston säännöstöä. Ja Selefopista siis aloitetaan. Puheenvuoron annan esittelijälle Ansanderille. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin muistuttaa teille, että 23. elokuuta 2016 komissio julkaisi ehdotuksen uusista perustamisasetuksista koskien CDFOPia Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskusta. Tässä oli kaksi tavoitetta. Haluttiin muuttaa olemassa olevan asetuksen tekstejä koskien näitä virastoja ja haluttiin myös tätä, näitä viraston tehtäviä täsmentää minun puheenvuorossani tänä aamuna. Minä haluaisin kertoa teille niistä 121 tarkistuksesta, joita sain tähän asetusehdotukseen. Minä en nähnyt mitään suunnattomia, ohittamattomia esteitä näissä tarkistuksissa me varmaankin kaikki voimme sanoa, että tämä komission ehdotus on hyvin tasapainoinen. Olen varma, että olemme kykeneväisiä etenemään yhdessä tämän asian kanssa, jotta tämä mietintö saadaan nopeasti halkipoikkia pinoon. Minä haluaisin sanoa varjoesittelijöille, että olen varsin tyytyväinen, että voimme työskennellä yhdessä ja minä haluan kiittää myös minun kollegoja kaikista tarkistuksista, joita he jättivät. Mikäli nyt puhutaan hieman enemmän näistä tarkistusten yksityiskohdista, niin yleisesti ottaen ollaan yhtä mieltä monesta asiasta. On tärkeää, että kolmen viraston, kolmen kolmikantaviraston välillä koordinoidaan vahvasti, ettei synny päällekkäisyyttä, jotta voidaan parantaa synergioita. Kaikki eri ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallintoneuvoston pitäisi kutsua kokouksiinsa Eurofoundin osan ja ja Sedefopin edustajat tarkkailijaminaisuudessa. Ja sitten tämä toinen asia, josta olen yhtä mieltä, tämä viraston tavoite. Komissio rajoittaa CDFOPin tehtävät siihen, että tämä tukee komissiota työssään, niin monet olisivat halunneet, että tässä voitaisiin ottaa myös muita Euroopan unionin virastoja ja myös eri maiden hallituksia ja työmarkkinaosapuolia. Minä olen tästä yhtä mieltä. Kolmas asia, josta olen yhtä mieltä, on tämä roolien jako hallintoneuvosto ja sitten tämä pääjohtajan rooli. Nämä tarkistukset menevät siihen suuntaan, kun mitä minä ehdotan. Hallintoneuvostolla on tehtävänä vastata strategisesta ohjauksesta, näistä suurista linjauksista, ja pääjohtaja toisaalta on se, joka vastaa päivittäisestä ja hallinnollisesta toiminnasta. Pääjohtaja tekee myös teht... valitsee myös henkilöstön ja voi valittaa varajohtajan. Monet halusivat antaa tämän nimeämisoikeuden hallintoneuvostolta johtajalle. Kolmas asia, josta olen yhtä mieltä, koskee viraston yhteystoimistoa. Yleisesti ottaen virasto voi perustaa Brysselin yhteystoimiston, jotta yhteistyö eri toimielinten kanssa helpottuu. Komissio ehdotti, että virastolla olisi mahdollisuus perustaa paikallisia virastoja muihin maihin. Tähän me emme suostu. Kolmas, äh, neljäs asia koskee sitten näitä käännöspalveluita. Me haluaisimme, että että virastolla on mahdollista käyttää muita käännöselimiä kuin nämä EU-toimielimet, jotta CDFOP saa enemmän joustavuutta käännöspalvelujen valintaan. Selväksi kerron niistä aiheista, joiden suhteen ollaan enemmän eri mieltä, mutta joiden suhteen me tulemme ponnistelemaan hartiavoimin, jotta löydämme yhteis yhteisen maaperän. Tämä koskee henkilöstöä ja budjettiresursseja ja hallintoneuvosta ennen kaikkea. Minä haluaisin lopuksi sanoa, hyvä puheenjohtaja, että me olemme työskennelleet onnistuneesti varjosetelijöiden kanssa – ja myös muita virastoja käsittelevät varjoesittelijät ovat kantaneet kortensa kekoon. Me haluamme löytää yhteisen sävelen koskien näitä kolmea virastoa. Minä uskon, että me tulemme onnistumaan tässä yhteistyössä. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Esityslistan mukaan Nämä kolme kolmikantavirastoa käsiteltäisiin yhteisessä keskustelussa. Ymmärrän, että esittelijät haluavat käsitellä nämä kolme kohtaa erillään. Haluaisin varmistaa, onko näin, kun ollaan käyty varjoesittelijät, keskustellaan CDFOPista ja sitten siirrytään seuraavaan virastoon. Hyvä. Eli varjoesittelijät Herra Pavel, SD-ryhmä. Thank you, Madam Chair. I would like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää näistä tarkistuksista ja kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet tässä mukana. Haluaisin korostaa, että Sedofobin Eurofundin kolmikantainen rakenne perustuu siihen, että työmarkkinaosapuolet ja viranomaiset käyvät vuoropuhelua ja se on erittäin tärkeää, kun ajatellaan kestävien ratkaisujen löytämistä. Ja toisaalta meidän ei pidä laajentaa liikaa näiden virastojen tavoitteita, koska niillä on rajalliset resurssit, kun henkilöstöä ja rahastoa. Meidän täytyy muistaa EU-tason koulutuspolitiikka ja virastojen pitää tarjota palveluita ja tietoja EUn eri toimijoille ja erityisesti hallituksille ja työmarkkinaosapuolille. Meidän täytyy katsoa uudelleen budjettia ja varmistaa, että työn laatu ei alene. Ja sitten kun katsotaan hallintoryhmää, niin ryhmäni tukee muutoksia, joka johtaa siihen, että mukana on parlamenttia edustavia riippumattomia asiantuntijoita. Ja henkilö, joka on pääjohtaja, hän on sitten pääasiallinen päätöksentekijä virastossa – ja sitten kun päätökset toimitetaan johtokunnalle, niin otetaan huomioon viraston toiminta ja sen tarpeet ja budjetin hallinnointi. Ja me tuomme myöskin sitten apulaispääjohtaja, joka valitaan henkilöstön joukosta ja joka ainoastaan hoitaa viraston päivittäistä toimintaa. Ja ryhmäni katsoo, että meidän täytyy varmistaa sukupuolten välinen tasapaino CDFOPissa. Kumpakaan sukupuolta ei saa olla yli 60 prosenttia ja tuemme tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Ja sitten käännöspalvelut, kuten Santenkir totesi. EUn käännöskeskuksen lisäksi CDFOPin pitäisi voida käyttää myöskin ulkoisia palveluita sillä ehdolla, että siellä noudatetaan työstandardeja ja toimitaan kilpailusääntöjen mukaisesti. Ja nyt odottelen sitten jatkokeskustelua aiheesta. Kiitos. Thank you. Uh, then I'll go... Kiitos. Ravasti Tanska. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää esittelijää asiakirjan esittelystä ja yhteenvedosta. Komission paketti oli hyvä ja tasapainoinen ja sen parissa työskentely oli suoraviivaista työtä. Me keskustelemme yhteistyön vahvistamisesta virastojen kesken. Halutaan myös välttää niiden toiminnassa päällekkyyksiä. CDFOP on yksi näistä virastoista. joka edistää ammatillista koulutusta, mikä parantaa työllisyyttä. Meidän täytyy tukea tämän viraston toimintaa edelleen – toimia parhaiten käytäntöiden mukaan, parantaa seurantaa, mikä kohottaisi CDFAPin toiminnan tasoa edelleen. Kun me keskustelemme näistä virastoista, meillä ei ole vielä tämän julkisen kuulemisprosessin tuloksia kuulemisen, joka on nyt käynnissä, joten meidän täytyy odottaa kesäkuuhun saadaksemme tulokset. Olen varma, että tulokset auttavat meitä suuntaamaan työtämme. Uh, Marian, Har- Harkin ei ole paikalla. Edustaako joku häntä? Ja Allea? Ei.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 edelleen, mitä merkitystä näillä virastoilla on. Meidän täytyy katsoa, millaisia päällekkäisyyksiä niillä on muiden elinten kanssa, jos ajatellaan vaikka Eurofundia tai sitten Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoa. Uskon, että tämän viraston työssä on lisäarvoa kuten kansainvälinen työjärjestö on todennut. CDFOP-virasto vaikuttaa koulutusasioissa, joten meidän pitää pystyä auttamaan sen toimintaan myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Euroopan parlamentin pitää myöskin olla edustettuna hallintoneuvostossa, mutta myöskin johtokunnassa. Euroopan parlamentin pitäisi saada tietoa viraston työohjelmasta ja sen pitää myöskin olla mukana varapuheenjohtajan kautta, joka on mukana päätöksenteossa. Olisi hyvä, jos hallintoneuvoston jäsenet silloin, kun on eturistiriitoja, niin silloin tällaiset henkilöt pitää poistaa hallintoneuvostosta. Eli virastossa pitää toteuttaa pilottihankkeita, jotka ovat hyödyllisiä jotta voidaan puuttua politiikan puutteisiin. Olemme laatineet joukon tarkistuksia, joita myöskin muut kollegat ovat tukeneet. Yksi tarkistus esimerkiksi viittaa siihen, että pääjohtajan pitää pystyä nimemään uusia jäseniä avoimessa menettelyssä. Ja kehittämiskeskuksessa pitää olla riittävästi henkilöstöä. Ja täytyy varmistaa, että keskuksella olisi toimisto myöskin Brysselissä. Monet kollegat ovat samoilla linjoilla. Ja esittelijän avulla uskon, että saamme aikaan hyvän tuloksen tässä mietinnössä. Kiitos. Thank you, madam. Kiitos, Rova Koneva. Jean Lambert. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että saavan myöhässä. Olen varjoesittelijänä kaiken kaikkien kolmen viraston kohdalla, joten tämä kommentti koskee nyt kaikkia kolmea virastoa. Me pyrimme tässä ottamaan melko yhteisen lähestymistavan, mutta sitten näiden virastojen kohdalla on muutama erityiskohta, jotka koskevat vain tiettyjä virastoja. Pieni sananen parlamentin roolista virastojen kohdalla. Tämä on asia, jota meidän tulee harkita hyvin tarkkaan kun me katsoimme näitä toimielinten välisiä sopimuksia koskien virastoja, niin Euroopan parlamentti on tämä budjetti, budjetin valvontataho näissä virastoissa. Ja sitten näin ollen tässä saattaa syntyä eturistiriita, mikäli parlamentti on hallituksessa jotenkin läsnä. Tätä tulee harkita tätä asiaa tarkkaan. Mikäli parlamentti parlamentti olisi asiantuntijaroolissa, kuten nyt, niin se olisi sitten jo eri asia, mutta nämä roolit on kuitenkin selkeästi määriteltävä. Tästä on kysytty monia asioita, muun muassa kuka maksaa nämä taksimatkat esimerkiksi. Nämä virastot ovat olemassa, jotta ne antavat asiantuntemuksensa ei ainoastaan komission, vaan myös muiden virastojen hyväksi. Ja me haluamme suojata ja myös edistää virastojen riippumattomuutta niin talousarvion kuin myös tämän tehdyn työn kannalta. Meillä on myös tarkistuksia koskien sukupuolten välistä tasapainoa näissä virastoissa. Me voimme katsoa nyt, miten tämä asia muotoillaan, mutta tämä on kuitenkin asia, johon on kiinnitettävä huomiota ja jota on edistettävä. Koska tämä on tärkeä asia niin tilintarkastustoimistumisessa komissiossa kuin meidän omassa toimielimessä. Me haluamme antaa rakenteellisen perustan niille synergia hyödylle, joita on nähtävissä, joita haluamme nähdä ja haluamme välttää päällekkäisyydet. On tärkeää, että näitä roolia siis selkeytetään. Me olemme myös jättäneet tarkistuksia sitä varten, että mm, voidaan selventää hallituksen jäsenten mandaattia, mm, kuinka usein tämä mandaatti voidaan uusia. Katsotaan nyt, mitä tästä ollaan mieltä. Mm, esitimme myös näistä eri menettelyistä teknisiä tarkistuksia siitä, miten tämän direktiivin täytäntöpano halutaan keskeyttää. Tässä on siis näitä, mm, lisäksi on näitä teknisiä kommentteja, tarkistuksia liittyen tähän itse toimintaan ja sitten muutamia koskien tätä riippumattomuutta. Itse talousarviosta olemme myös esittäneet tarkistuksia, jotta voidaan katsoa näitä suhteellisia mm, budjetin valvontatoimenpiteitä. Nämä virastot ovat samanlaisten valvontatoimenpiteiden alaisuudessa kuin sellaiset virastot, jotka kontrolloivat paljon suurimpia varoja – ja tässä halutaan, ja mehän aina peräänkuulutamme suhteellista valvontaa, niin me haluaisimme, että tässä myös toimitaan suhteellisesti. Toki budjettia ja sen käyttöä tulee valvoa, mutta on katsottava, että virastossa keskitytään ennen kaikkea sen itse toimintaan kuin sitten näihin hallinnollisiin tehtäviin. Thank you. Kiitos. NF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 Thank you. That means that the floor is open. Kiitos. Muut puheenvuorot CDFAPista. Ei vielä muista virastoista. Ei kommentteja. Ehkä Rova Paakkola komissiosta. Liiketyöllisyys puheenvuoron teidän. Yes, not Miss Pakula, but Mr. Masias. Kiitos, olen Masias komissiosta. Pari kommenttia. Tämä koskee kaikkia näitä kolmea virastoa, eli voimme palata sitten näihin asioihin, joista esittelijä jo puhui. Keskityn nyt muutamaan. Ehkä ensin tämä pääjohtajan ja hallintoneuvoston rooli, mitä tulee henkilöstökysymyksiin. Kuten jo todettiin, niin näissä ehdotuksissa on todettu, että päivittäinen hallinnointi kuuluu johtajalle. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Ja ehdotuksessa ja yhteisessä lähestymistavassa on sovittu siitä, että on mahdollisuus ottaa tämä oikeus pois johtajalta ja Lämpötkin sanoi, että hän on miettinyt jo erityistä menettelyä tällaiseen tapaukseen ja näin on juuri tehty komission ehdotuksessa. Eli siellä on menettely, eli jos on ongelmia päivittäisessä henkilöstöhallinnoinnissa, niin silloin johtokunta voi ottaa nämä tehtävät hoitaakseen. Ja tämä on myöskin yhteisessä lähestymistavassa ja näinhän toimitaan eu virastoissa kaikkialla. Ja tämä koskee uusiakin virastoja ja niitä, joiden perussääntöä on uudistettu, eli tätä sovelletaan kaikissa virastoissa. Sitten käännöspalveluista. Tämä käännöskeskus perustettiin juuri siksi, että voidaan palvella EUn elimiä ja virastoja. Ja näin voidaan varmistaa myöskin laadunvalvonta. Mikäli nämä palvelut ulkoistetaan, niin silloin heikennetään käännöskeskuksen roolia, mutta myöskin kun ajatellaan kustannustehokkuutta, niin silloin virastoihin itsensä pitäisi harjoittaa laadunvalvontaa kaikkien 23 kielen osalta, ja kuten tiedätte, näiden viraston resurssit ovat hyvin rajalliset. Eli pitää nyt näissä kommenteissa tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you. Then we'll proceed to... Kiitos. Sitten seuraava kohtaistuslistalla. Ehkäpä esittelijä haluaisi vielä sanoa jotain ennen seuraavaa. Minä haluaisin kiittää kollegoja näistä ehdotuksistaan ja nyt me tulemme työskentelemään näiden kommenttien pohjalta, kun laadimme kompromissi ratkaisuja. Kiitos kaikille. Thank you. Kiitos. Sitten Eurofound ja puheenvuoro herra Chambonille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Ja niitä, jotka olivat mukana tässä työssä, myöskin komissio. Kiitoksia näistä tarkistuksista. Olen aika optimistinen. Näin, että olemme monista asioista samaa mieltä esimerkiksi siitä, miten voidaan parantaa toimivuutta, miten voidaan tehostaa lähestymistapaa ja strategiaa ja toimintaa asiakkaiden kanssa. Asiakkaitahan ovat esimerkiksi parlamentin eri osastot ja myöskin kansalliset toimielimet tai sitten kansalaisyhteiskunta, joka voi hyödyntää tätä Eurofondin tekemää erinomaista työtä. Olemme pitkälti näistä asioista samaa mieltä. Ja sitten yhteistyö muiden kolmikantarakenteisten tahojen kanssa on ihan päivänselvää. Ja kansainvälisten tahojen kanssa teemme yhteistyötä. tällä tavalla EU voi olla mukana tutkimustoiminnassa ja teknologisessa toiminnassa. Ja sitten kun olemme yhteydessä etyjiin ja muihin vastaaviin tahoihin. Ja sitten täytyy tietysti yrittää välttää päällekkäisyyksiä. Me viemme sitten vähän vielä hiomme tätä ehdotusta näiden tarkistusten avulla. No sitten voimme vielä keskustella. No mitä nyt sanoisin? Voimme yrittää paremmin ymmärtää tätä asiaa. Esimerkiksi tässä puhutaan tästä varapääjohtajasta. No, olen nyt huomannut, että enemmistö tukee tätä kantaa, jolla minäkin olen. Eli kun on tällainen elin, jossa on noin sata työntekijää tällä hetkellä, ja jossa tehdään hyvin monimutkaista työtä, ja tehdään työtä 400, yli 400 miljoonan kansalaisen hyväksi, niin kyllä siellä pitää olla varapääjohtaja, jos vaikka pääjohtaja ei jostain syystä ole paikalla. No sitten toinen asia, josta voidaan neuvotella, kun ajatellaan tehtäviä tai sitä, miten noudatetaan budjettisääntöjä ja miten sitten johtaja nimetään. Meidän täytyy toimia ammattimaisesti ja toimivuus on ainoa asia, josta on huonoja esimerkkejä. Ehkä tämä on sattuma tai ei, mutta itse olin ehdokas ja pääsin ihan loppusuoralle – Tarkoituksena oli korvata yksi pääjohtaja. Pääjohtaja kuoli ja sitten olin ehdokkaana ja olin sitten ihan loppusuoralla. Ja kummallakin kerralla nimettiin sinne komissiosta joku henkilö. Ja poliittinen syy on ihan selvä. Ja sitten Toisessa tapauksessa sitten tämä koko menettely peruttiin, koska sinne haluttiin joku Suomesta. Eli meidän täytyy nyt yrittää välttää tällaisia tapauksia. Meidän täytyy toimia ammattimaisesti. Eli uskon, että näissä asioissa voitaisiin löytää uudenlainen nimittämis- ja valintamenettely näihin tehtäviin. No, sitten on muita ongelmia? No, Brysselin toimista. No ei Berliinkään ole kaukana. Ja meillähän on jo tällainen yhteyspiste. Ja on ihan hyvä, että olisi tällainen yhteyspiste myöskin Brysselissä. Ja sitten suhteet parlamenttiin. Ja meidän täytyy valvoa niitä. Tämähän on eurooppalainen väline. No, tämän asioista varmaan päästään sopuun. Eli asiakas, tässä tapauksessa Euroopan parlamentti, sehän on yksi näistä asiakkaista, niin jos parlamentti on edustettuna hallintoneuvostossa, jos se on liikaa mukana, kun mietitään tämän viraston strategiaa, mutta uskon, että kyllä tähänkin asiaan löytyy ratkaisu, koska me kaikki haluamme, että jos on jotain, joka toimii jo hyvin, niin että se vielä entisestään parantaa toimintaansa. Ja olen, minulla on pakko miele, täytyy myöntää, eli että tätä virastoa on hyödynnetty aivan liian vähän. Esimerkiksi se, en täytyy miettiä, miten tämä nyt muotoillaan, mutta aina täytyy muistaa se, mitä tämän tietokannan pohjalta on jo tehty. Eli meidän täytyy miettiä, mitä voidaan hyödyntää paremmin tätä virastoa, mutta uskon kyllä, että asiasta päästään sopuun. No, sitten on tiettyjä tarkistuksia, jotka liittyvät sukupuolten väliseen tasapainoon, mutta en nyt halua, että tästä nyt sitten syntyy enempää keskustelua. Uskon, että meidän Täytyy muistaa, mistä parlamentti on jo sopinut. Esimerkiksi kun ajatellaan näitä varapuhemiehen paikkoja parlamentissa, niin en minä näe tässä asiassa kyllä mitään ongelmaa. No voimme tietysti keskustella siitä, miten eurofondia voidaan parantaa ja miten voidaan saada sinne vähemmän miehiä ja enemmän naisia tai miten tahansa. Mutta en usko, että tässä on mitään ongelmia. No, en nyt halua, että tästä tulee asia, joka estäisi työn etenemisen, mutta hankalin asia liittyy siihen, että hallintoneuvostossa, no mitä nyt sanoisin, siellä toimittaisiin jotenkin kansallismielisesti. Eli siellä, jos siellä on vaikka 80 edustajaa, eli jos siellä on 84 edustajaa, koska jos meillä on eurooppalainen elin, niin kaikkien kansalaisuuksien pitää olla edustettuina hallintoneuvostossa. No ei kukaan ole selittänyt minulle, mitä järkeä tässä on edes Euroopan kannalta. Meillä voisi olla joku tällainen rotaatiojärjestelmä. No olen tietysti avoin tässä asiassa. Ehkä teillä on hyviä argumentteja, joilla saatte minut vakuutuneeksi, mutta jos halutaan päästä parempaan tehokkuuteen ja halutaan enemmän Eurooppaa, jos halutaan parantaa imagoa, niin, no tiedän, että tähän nyt tarvittaisiin enemmän varoja. Mutta minulle ei nyt ei kukaan ole säätänyt, miksi tämä olisi tarpeen. Eli voimme jatkaa keskustelua tästä ja voimme kuunnella toisiamme, mutta sitten haluaisin vielä kiittää kaikkia tehdystä työstä. Haluan etukäteen kiittää kaikkia ja lupaan tehdä työtä sitten näiden tarkistusten pohjalta ja jatkan neuvotteluita kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Rava Shadarava ei ole täällä. Rava Rivero korvaa hänet. Kiitos. Puhun Shadravan puolesta, joten puhun englantia. Soirova kiittää komission ehdotusta, jossa on kaksi tärkeää tavoitetta. Se, että on tämä yhteinen lähestymistapa ja selkeytetään viraston tehtäviä. hallintojohto rakenteeseen Soirova ei halua puuttua, mutta hän haluaa pitää tämän kolmikanta rakenteen olemassa ja hän haluaa, että hallituksessa pysyy sama määrä ihmisiä. Hän ehdottaa myös sama lähestymistapaa CDFOPin ja EU-osan suhteen, ja tässä on nämä, tämä, nämä ehdotukset. Olisi tuettava komission ohella myös muita EU-toimielimiä ja kan, eri kansallisia hallituksia. Virastolla, hallintoneuvostolla tulee vastuu näitä, näitä strategisia linjauksia. Johtajan tulisi päättää näistä sisäisistä rakenteista ja tämän tulisi toimia henkilöstöpäätöksistä toimivana tekijänä. Lisäksi on tärkeää, että muut kolmikantavirastot saavat olla tarkkailijan roolissa hallitusten kokouksista on kertava. On mahdollista perustaa ainoastaan yksi paikallisvirastoa tämä Brysselissä. Lisäksi tulisi olla käyttää muita ulkoisia käännöspalveluita. Thank you. Kiitos, Javi Lopez. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, pari yleistä huomiota. Meillä on paljon yhteisiä kantoja, kun ajatellaan esittelijää. Voimme miettiä, miten sitten käsitellään näitä tarkistuksia, mutta meidän ryhmämme tarkistukset ovat keskittyneet siihen, että meidän täytyy korostaa virastolle tekemää työtä. Ja sitten meidän täytyy muistaa tämä kolmikantainen rakenne, kun ajatellaan hallintoa ja työn hoitamista. No, sitten on huolenaiheita, jotka ovat meille yhteisiä monissa ryhmissä. Ja ehkä nyt tärkein asia liittyy näihin tarkistuksiin, jotka liittyvät siihen, että vähennetään edustajia Eurofundin hallintoneuvostossa. Me katsomme, että meidän ei pitäisi vähentää henkilöitä hallintoneuvostossa, koska haluamme, että jäsenvaltioiden edustuksellisuus pysyy tällä tasolla Eurofundissa. Ja mehän haluamme, että meillä on tapa tehdä yhteistyötä, välittää tietoja ja hyödyntää tätä virastoa ei pelkästään EUn tasolla, vaan myöskin jäsenvaltioissa. Eli kun ajatellaan näitä hallituksia tai yrityksiä tai ammattiliittoja, niin kukaan niistä ei tue tätä vähentämistä. Eikä myöskään hallintoneuvostossa kukaan ole tällä kannalla. No, tästä voidaan vielä keskustella, kun käsittelemme tarkistuksia. No sitten liitännäiskustannuksien alentaminen No tämä nyt ei kompensoi näitä hyvin erilaisia tilanteita, joita on eri jäsenvaltioissa. Kuten sanoin, meidän täytyy saada mahdollisimman paljon tukea monille tarkistuksille ja kysymyksille, joita vielä täytyy muokata. Eli Euroopan tekemän työn arvo Valtaosa tästä työstä on ollut erittäin myönteistä, kun ajatellaan analyysejä ja julkista politiikkaa, viraston kolmikantaista rakennetta, näiden kolmen viraston tekemä työ, niiden koordinoinnin vahvistaminen, yhteistyön lisääminen kansainvälisten tahojen kanssa, Euroopan parlamentin mukanaolon vahvistaminen näissä virastoissa ja meidän täytyy varmistaa, että siellä on riittävästi resursseja työn tekemiseen. Sehän on hyvin tärkeää. Meidän täytyy myöskin taata, että se on riippumaton. Meidän täytyy varmistaa, että pääjohtajan nimittämismenettely on oikea. Kiitos. Thank you. I'll give the... Kiitos. Herra Kirkka ei ole paikalla. Rama Kentaa, Erkka häntä heitetään ECRstä sitten Len Boylen Goesta. Ei sieltä ketään, siis sen Jean Lambert. Yeah, I'm... Kiitos, olen kaiken kolmen varjo. Sit, varjo. Ajattelin, että politiikka on kohdentepiasella tavalla. Ihan muutama huomio Dublin virastosta. mitä hallintoneuvoston kokoon tulee. Emme tee siitä tarkistuksia. Me olemme ihan tyytyväisiä, että kolmikantavirastona siinä on myös monen jäsenvaltion syötettä. Tärkeää on, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana, koska työkin vaikuttaa niihin ja virasto kerää tietoa kaikista jäsenvaltioista. Mitä näihin lisää toimistoihin tulee. Totta kai me kannatamme sitä, että Brysselissä olisi toimisto. Tiedämme omasta työstä tätä tällainen arvokkaasta, mutta emme ole tehneet tarkistusta rajoittaaksemme tätä erityisesti Brysselin toimistoksi. Jos on argumentteja luoda toimisto ainakin muualle, tuollaiset argumentit pitäisi ainakin sallia. Tämä on kaksi erityistä näkökantaa. Jatkuvat tuonne tulleet Dublin viraston suhteen esille, ja nämä eivät kata kaikkia muita virastoja siis. Thank Kiitos. Gerikke, teillä ei ole mitään lisättävää. E FDD Laura. Si, grazie Presidente. E- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Shambonille tästä ehdotuksesta. Työssämme meidän täytyy, ja omissa tarkistuksissa oli keskittynyt näihin tavoitteisiin. Tavoitteet ovat aika tiukat, eli läpinäkyvyyden lisääminen, kustannusten vähentäminen ja toiminnan järkiperäistäminen näissä virastoissa. Tässä on puhuttu työllisyydestä ja sosiaalisesta vuoropuhelusta ja nyt kun pidetään mielessä se, että Eurofarm tekee yhteistyötä ja jollain tavalla jakaa toimintaansa tiettyjen muiden virastojen, kuten CDFOPin kanssa, niin meidän täytyy järkiperäistää tätä työtä sillä tavalla, ettei ole päällekkäistä työtä. Eli meidän täytyy parantaa synergiaa, välttää päällekkäisyyksiä, kun ajatellaan toimintaa ja tavoitteita. Ei pelkästään näissä kolmessa virastossa, vaan tämä koskee myöskin komissiota. No sitten täytyy ottaa huomioon myöskin se, että on muita organisaatioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, joista saadaan tietoja ja analyysiä sosiaali- ja työpolitiikan alalta. Esimerkiksi talous- ja sosiaalikomitea. Eli meidän täytyy hyödyntää näitä tuloksia ja pyrkiä siihen, että luodaan jonkinlainen verkosto näiden eri tahojen välille ja toimitaan niin, että niiden työstä niiden työ täydentää toisiaan, mutta ei, ole, ei tehdä päällekkäistä työtä. No sitten toinen tärkeä asia, joka on mainittu tarkistuksissani, niin se liittyy Eurofoundin toiminnan aikatauluun. Meidän täytyy kehittää tätä toimintaa ja meidän täytyy ottaa mukaan komissio tähän toimintaan ja Eurofoundin täytyy sitoutua siihen, että se toimii nopeammin, jotta se pysyy jatkuvasti ajan tasolla eri elinten, erityisesti Euroopan parlamentin valiokuntien kanssa. Muuten mietintöjä ei saada valmiiksi ajoissa, koska on käynyt myöskin näin. Ja suoraan sanottuna ei ole sitten kovin hyödyllistä esimerkiksi työllisyysvaliokunnalle se, että nämä Eurofoundin raportit saadaan käsiteltäväksi liian myöhään. No sitten kun ajatellaan valtuuskuntakäyntiä Dublinissa, niin meidän täytyy jatkuvasti parantaa tutkimustoimintaa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että meillä on yhä enemmän tahoja, joiden kanssa käydään vuoropuhelua. Nythän eletään internet-aikaan, ja meidän täytyisi nyt käyttää näitä uusiakin välineitä tehokkaasti – siitä voisi olla etua, kun ajatellaan perinteisiä tutkimusmuotoja, joita Eurofoundissa edelläänkin käytetään. No sitten kun katsotaan näitä ehdotuksia, joista emme ole niinkään samaa mieltä ja ehkä emme pääse näistä sopuun. Ja olen pyytänyt, että hallitusten edustajia olisi korkeintaan yhdeksän. Tällä hetkellä jokaisella jäsenvaltiolla on oma edustajansa. Ja sama vähennys koskee myöskin työntekijäjärjestöjen edustajia. Meidän täytyy katsoa tätä rotaatiojärjestelmää kahden vuoden välein samassa järjestyksessä kuin menevät puheenjohtajavaltiot EU-ssa. Komission edustajia vähennetään kolmesta kahteen, ja siellä pitäisi olla kaksi riippumatonta asiantuntijaa, jotka Euroopan parlamentti on nimennyt. Ja sitten hallintoneuvostossa jäsenet pitää nimetä vain sen jälkeen, kun on allekirjoitettu julistus, jossa vahvistetaan, että heillä ei ole eturistiriitoja. Tämä on tärkeää, jotta voidaan taata riittävä läpinäkyvyys. Ja sitten kun Jambon puhui tästä kokemuksestaan, hän oli aika kaunopuheinen, kun hän puhui näistä käytänteistä. Ja sitten toimintakausi pitää lyhentää neljästä kahteen vuoteen. Tällä tavalla voidaan taata tasapainoinen edustettavuus kaikille jäsenvaltioille. Ja tällä tavalla voidaan sitten suojella EUn etuja. Ja meidän täytyy aina ylläpitää tasapainoa eri jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Marta. Kiitos. Kiitos. Minä puhun lyhyesti. Tämä edellinen puheenvuoro koski kaikkia kolmea virastoa. Thank you. Uh... Kiitos. Avaan keskustelun muiden edustajien kommenteille. komissio herra Maas ehkä haluaisitte lisätä jotain DG-työllisyyden puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että huomioni johdon ja hallinnon rooli henkilöstön johtamisessa ja käännöskeskuksia koskevat huomioni myös pätevät kaikkiin virastoihin. Haluaisin myös kiittää valiokuntaa, esittelijöitä ja varjoesittelijöitä kaikista ponnisteluistaan virtaviivaista ja yhdenmukaista kolme ehdotusta samansuuntaiseksi. Komissio on tehnyt ehdotukset pakettina. Tämä johtuu yhtäältä kolme viraston samanlaista luonteesta, mutta myös siitä, että säädösten enemmistö koskee kaikkia virastoja ja olemme myös sopineet yhteisestä lähestymistavasta parlamentin, neuvoston ja komission kesken vuonna 2012. Siksi meille on tärkeää, että, että lopputekstit olisivat samansuuntaiset. Haluaisin myös mainita yksityiskohtana, että tekstissä puhutaan myös parlamentin edustuksesta hallintoneuvostossa ja yhteisen lähestymistavan mukaan tällainen edustus on mahdollista. Milloin asianmukaista yksi parlamentin edu- jäsen voitaisiin nimetä? Ja jotenkin maksulla rahoitettu valittujen virastojen ha- hallinnossa jo- johdossa on tällaisia tapauksia. Mutta tämän parlamentin jäsenen osallistuminen johtokuntaan pitää tietysti perustella. Lopetan tähän. Thank you. Then we move on to Kiitos. Haluaisitko esittelijällistä jotain? Madam, a very long speech. Thank you very much. Kiitoksia. Jatkan työtä optimisessa ilmapiirissä nyt kaiken tämän kuulun jälkeen. Kiitos. Teillä kahden välillä on jotain samanlaisuuksia. Puku ja kravatti. Ja nyt annan puheenvuoron herra Hotsille ja EU-osa. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca, drogie koleżanki. Kiitoksia, hyvät kollegat. Esittelijänä tämän Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston osalta puhun ihan lyhyesti, koska monet kollegoiden kommentit liittyvät myöskin tähän virastoon. Olen tehnyt yhteistyötä Sanderin ja Khaled Shambonin kanssa ja olemme katsoneet, millä tavalla voimme luoda yhteisen lähestymistavan kaikissa näissä kolmeassa, kolmessa virastossa. Niillähän on omia piirteitä, jotka täytyy myöskin pitää mielessä. Meidän siis tämä kolmikantainen rakenne, joka heijastuu myöskin näiden virastojen tavoitteisiin ja toimintaan. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämä kolmikantainen rakenne on erittäin tärkeä, jotta saadaan tarkkoja tietoja kaikista jäsenvaltioista. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että virastossa on hyviä käytänteitä ja että ollaan yhteydessä työn tekijöihin kaikkialla Euroopassa ja samoin yritykseen. Aion laatia tiettyjä tarkistuksia komission ehdotukseen. Kyse on esimerkiksi siitä, millainen suhde virastoilla on keskenään, esimerkiksi Eurofundin ja Sedofupin kanssa. Ja kyse on myöskin siitä, että poistetaan petoksia ja eturistiriitoja. Ja tarkistukset liittyvät myöskin siihen, että selkeytetään tiettyjä sääntöjä. Ja meidän täytyy välttää virastojen toiminnan päällekkäisyyttä. Ja meidän täytyy muistaa, että meillä on painostusta kulupuolella ja meidän täytyy varmistaa, että veromaksajien varat käytetään tehokkaasti. Otan mielelläni vastaan tarkistuksia kollegoilta. Sillä tavalla voidaan selkeyttää monia asioita. Ja muistuttaisin vielä, että on tarkistusryhmiä, jotka liittyvät esimerkiksi viraston tavoitteisiin, yhteistyöhön kansainvälisellä tasolla, tiedotusstrategia, mahdolliset eturistiriidat ja sitten johtokunnan nimeämismenettelyt. Nyt odottelen sitten hyvää yhteistyötä kollegoiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Uskon, että EU-osa on tehnyt erittäin tärkeää työtä ja meillä on korkeat standardit, mitä tulee työturvallisuuteen ja työterveyteen. Meillä pitää olla moderni asetus, joka mahdollistaa tämän kaiken. Ja lopuksi haluaisin vielä lämpimästi kiittää teitä kaikesta työstä, jota esimerkiksi Sanders ja Chambon ovat tehneet. Meillä on ollut hyvin konkreettista ja hedelmällistä yhteistyötä ja haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tästä mietinnöstä on saatu parempi. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja nyt varjoesittelijät. Becker, puheenvuoron teidän. Vasitsende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että nyt on onnistuttu tekemään erinomaista yhteistyötä näiden kolmen mietinnön välillä. Ja tällä tavalla tätä lähestymistapaa on pystytty yhtenäistämään. No, me olemme samaa mieltä näistä tarkkailijastatuksista. Meillä on perustavanlaatuisia muutostoiveita komission ehdotukseen. Ja me pyrimme tiettyyn suuntaan ja uskon, että se tehostaa tätä yhteistyötä. Tässä ovat kaikki poliittiset ryhmät mukana. Ja otan nyt tässä kolme esimerkkiä mukaan. Ensinnäkin pääjohtajan roolin osassa, niin niiden, heidän on pystyttävä pitämään vastuu henkilöstökysymyksissä. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Eli tällaisessa virastossa pitää olla ammattimaista johtajuutta. Se on ihan itsestään selvää. Ja tämä koskee myöskin budjettia ja hallinnointia ja budjetin toteuttamista. Ja sitten yksi toimipiste Brysselissä liittää, ei tarvita mitään Euroopan laajuista verkostoa. Ja sitten tärkeää on myöskin se, että jokaisella virastolla on mahdollisuuksia käyttää muita käännöspalveluita. Sen pitää kuulua pääjohtajan harkintavaltaan. Ja lopuksi haluaisin vielä muistuttaa siitä, että mikroyritykset ja pk-yritykset täytyy pitää mielessä, kun näissä virastoissa mietitään uusia ohjelmia. Ja toivottavasti saamme aikaan yhteisen hyvän tuloksen ja haluaisin vielä kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita, jotka olivat mukana tässä työssä. Thank you, Mr. Kiitos Kristensen. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. tarkistuksia luen, niin uskon, että me pääsemme hyvin kattaviin kompromisseihin monissa kysymyksissä. Minusta tärkeintä on vahvistaa viraston kolmikantaluonne. Tämä täytyy säilyttää ja sen täytyy olla hyvässä kunnossa toimijakseen tehokkaaksi näitä tavoitteita edistääkseni. Olen tehnyt jonkun tarkistuksia ja keskustelemme mielellämme niistä varjastelijoiden kokouksessa. On hyvä, että sihteeristä ja kolme esittelijää työskentelevät yhdessä, että valiokunnallamme on yhdenmukainen lähestymistapa kaikissa tapauksissa sellainen, joka on relevantti kaikille virastoille. Kiitos. Thank. Kiitos. Renate Weber ei ole paikalla. Armeija ei ole. Jean Lambert on lähtenyt. EFDD ei ole ilmoittanut ketään pohjaksi. Ja NFR Martin ei ole paikalla. Ja tänään näkin puheenvuoron komissiolle herra Maasille. Olisiko teillä kommentteja? Thank you very much, uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Käännöskeskuksen suhteen minä jo kerroin tämän taustaajattelun sen suhteen, miksi tämä on olemassa ja miksi kustannustehokkuuden kannalta tämä on paras ratkaisu virastojen kannalta. Käyttäisin tätä viimeistä niin hyväkseni, jotta minä voin korostaa, kuinka tärkeää mielestämme on, että tämä yhteinen lähestymis, yhteistä lähestymistapaa kunnioitetaan, mitä tulee henkilöstön hallintaan, päivittäinen henkilöstö, hallinta, on johtajan vastuulla. Se on tässä yhteisessä lähestymistavassa mainittu ja se on tässä yhteisessä yhteisehdotuksessa, mikäli tämä johtaja ei olisi kykeneväinen suoritumaan näistä tehtävistä, niin tuolloin olisi oltava tällainen vaihtoehtoinen ratkaisu ja hallintoneuvosto ottaisi vastuulleen tämän tehtävän hallintoneuvosto voi ottaa johtajalta tämän vastuun kannettavakseen ja se voidaan sitten delegoida vaikkapa muulle korkearvoiselle työntekijälle. Tämä on käytössä niin EU-virastoissa kuin muissa EU-toimielimissä. Tämä rakenne ja tämä on tässä yhteisessä lähestymistavassa myös mainittuna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita missään vaiheessa sitä, että johtajan vastuualueet vaihtuisivat verrattuna nykytilanteeseen. Johtaja vastaa edelleen päivittäisestä toiminnasta, mutta mikäli halutaan ennakoida poikkeuksia, poikkeuksellisia olosuhteita, sellaisia, joissa johtaja ei pystyisi vastaamaan näistä, tästä päivittäisestä toiminnasta, niin on oltava vararatkaisu. Tällä hetkellä tällainen tilanne ei ole olemassa. Mikäli tällaista vararatkaisua ei ole, niin sitten joudutaan juridisiin ongelmiin. Tästä syystä tämä uusi varajärjestelmä on käytössä siten, että hallintoneuvosto ottaa päivittäisen toiminnan vastuulleen siten, että tämä voi sitten delegoida sen eteenpäin henkilöstön muulle jäsenelle. Joten minä todellakin nyt vetoaisin niin esittelijöihin kuin koko valiokuntaan, jotta tätä rakennetta harkittaisin uudestaan. Tämä linjassa tämän yhteisen lähestymistavan kanssa ja tämä on myös käytössä kovinkin monessa uudessa virastossa, jossa nämä toimintatavat on päivitetty. Tämä toimii erittäin hyvin näissä virastoissa. Tämä johtajan rooli on sellainen, että se vastaa niin henkilöstöä kuin päivittäisestä toiminnasta. And, um... Kiitos. Nyt olemme käyneet puhelinluettelon läpi mietintöjen hyväksyminen tapahtuu 21. ja tai toinen kesäkuuta. Kiitän Sanderia, Shambonia ja Hotchia työstään. Haluatko esittelijät vielä kommentoida lopuksi? Ei. Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Olemme pari minuuttia edellä aikataulusta. Kertaan, että joka tapauksessa siirrymme kohtaan kuusi esityslistalla köyhyyden torjunnassa. Ja puheenvuoro Rova Agel. Si, grazie Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tässä työssä tarkistustensa kautta. Tämä mietintö koskee siis vähimmäistuloa köyhyyden torjunnassa. Tarkistusten määrä osoittaa, että tällä hetkellä enemmän kuin koskaan nämä kysymykset ovat tärkeitä. Ei ainoastaan siksi, että Euroopan tasolla köyhyys on lisääntynyt rajusti ja olemme yhä kauempana Eurooppa 2020 tavoitteista, mitä tulee köyhyyden vähentämiseen – mutta tähän liittyy myöskin yhä paheneva työttömyysongelma kaikilla tasoilla. Jos vaikka nuorisotyöttömyyttä tai sitten pitkäaikaistyöttömyyttä. Sitten on muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi robotiikkaan ja teollisuuteen 4.0. Eli tällä hetkellä meidän tulisi pohtia näitä kysymyksiä ja meillä tulee olla sitten välineitä joilla pystymme torjumaan köyhyyttä. Ja meidän täytyy pyrkiä parempaan työllisyyteen, se on aivan keskeistä. Olen pyrkinyt laatimaan kompromisseja ja olen katsonut kaikkia tarkistuksia. Ja täytyy sanoa, että täällä kollegat ovat hyvin myönteisellä tavalla toimineet ja tämä osoittaa, että meillä on yhteistä tahtoa toimia näissä tärkeissä kysymyksissä, eli köyhyyden torjunnassa. No tietysti on vielä erilaisia kantoja ja asioita, joista ollaan eri mieltä. Mutta tavoitteena kuitenkin on se, että pystytään ratkaisemaan köyhyysongelmia. Varjoesitelyn kokouksissa yritämme sitten katsoa näitä erilaisia kantoja ja pyrimme sitten mahdollisuuksien mukaan tekemään yhteistyötä. Haluaisin nyt vedota yhteiseen tavoitteeseemme työllisyysvaliokunnassa Euroopan parlamentissa. Meillä pitää olla huomattava rooli, kun ajatellaan muita toimielimiä Euroopassa. Euroopan parlamentti hyvin usein on mukana yhteispäätösmenettelyssä mutta usein tulee sitten painostusta neuvostosta eikä niinkään komission puolelta. Meidän täytyy saada aikaan hyvä teksti tästä asiasta nyt tällä tärkeällä hetkellä. Ja mitä enemmän meillä on yhtenäisyyttä, niin sitä paremmin pystymme sitouttamaan myöskin muut toimielimet Euroopassa tähän kysymykseen tällä hetkellä meidän täytyy tehdä valinta. Meidän täytyy päättää, onko työmme ainoastaan kannanotto, mutta jolla ei kuitenkaan ole sen enempää merkitystä, vai haluammeko vaatia, että ennen kaikkea komissio ja neuvosto ottavat huomioon sen, että meidän pitää miettiä nyt eurooppalaista vähimmäistuloa – Tämä liittyy tehokkaaseen työpolitiikkaan. Ja meidän täytyy tehdä jotain muuta kuin pelkkä asiakirja. Meidän esittelijöiden ja parlamentin jäsenten täytyy sitoutua näihin kysymyksiin yhteispäätösmenettelyssä. Meidän täytyy pitää kiinni oikeuksistamme. Eli haluaisin nyt pyytää tämän valiokunnan jäseniltä, että toimimme niin, että tämä tärkeä teksti tällä lainsäädäntökaudella johtaa siihen, että komissio sitoutuu esittämään direktiiviä, koska köyhyydestä ei päästä eroon vain siitä puhumalle. Tähän mennessä asioista puhuminen on saanut aikaan hyvin vähän tuloksia. Tällä hetkellä Euroopassa on yli 120 miljoonaa kansalaista, jotka elävät köyhyydessä. Eli meidän täytyy nyt ottaa nämä asiat huomioon ja meidän täytyy tehdä jotain enemmän. Tästä välineestä pitää tehdä konkreettinen väline, jonka avulla voidaan tukea niitä kansalaisia Euroopassa, jotka eivät halua puheita, vaan konkreettisia tekoja. Kiitos. Thank you. I give the floor. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Bach. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ajaa tästä tehdystä työstä. Hän on jo tehnyt kompromissitarkistuksiakin, joten näen, että hyvin suuri osa tästä työstä on jo tehty. Jos mietitään nyt 2020 strategiaa, niin täytyy myöntää, että olemme vielä hyvin kaukana näistä köyhyyden torjunnan tavoitteista ja meidän täytyy suojella ihmisiä köyhyydeltä. Ja sitten kun katsotaan köyhyyden määritelmää Eurostatista, niin sitähän on kritisoitu ja myöskin tietyissä tarkistuksissa, niin se on kuitenkin ainoa määritelmä, joka meillä tällä hetkellä on Euroopan tasolla. Ja sitten kun katsotaan näitä 2020 strategian tavoitteita, niin sekin liittyy juuri tähän määritelmään. Työpaikojen luominen on tietysti paras tapa torjua työttömyyttä ja köyhyyttä, mutta vähimmäistulo on sitten lisämahdollisuus tässä taistelussa. Ja sitten kun ajatellaan vielä tätä korkeaa työttömyyttä. No sitten vähimmäistuulolla on merkittävä rooli myöskin, kun ajatellaan sosiaalista osallistuvuutta ja pääsyä työmarkkinoille erilaisten ohi koulutusohjelmien kautta. Jotkut sanovat, että vähimmäistulo on perusoikeus toisten mielestä – tämä asia pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Tästä pitää vielä keskustella, mutta valtaosa jäsenvaltioista on jo luonut sääntöjä vähimmäistulolle, mutta ne ovat keskenään hyvin erilaisia. Ja siksi meidän täytyy nyt tarkastella sitä, millä tavalla tämänhetkiset järjestelmät voivat tehostua. No, ennen kaikkea tässä on kyse Euroopan talouden ohjausjaksosta, ja siksi on hyvä, että neuvoston päätelmissä, kun on käsitelty näitä työllisyyskysymyksiä, niin tässä on vaadittu varmistamaan, että sosiaaliturvajärjestelmät tarjoaa riittävän tulotason. Ja uudistusten täytyy tähdätä siihen, että nämä aktivointi palvelut saadaan käyttöön. Ja Adjia korosti ihan oikein, että meidän täytyy vielä vahvistaa tätä asiaa tässä mietinnössä. Siitä huolimatta tämän valiokunta-aloitteinen mietintö. No sitten hyvien käytänteiden vaihtaminen on tärkeää. Ja meidän täytyy miettiä yhteisiä kriteereitä kuinka suuri on tämä kattavuus, kuka takaa rahoituksen ja keston. Nämä ovat kysymyksiä, joista täytyy vielä neuvotella jäsenvaltioissa. No yksi asia, josta pitää vielä keskustella, se liittyy direktiiviin. Ja siihen liittyy sitten tietysti erinäisiä kysymyksiä. Millainen tämä direktiivi sitten olisi, millaisia indikaattoreita siinä käytettäisiin – mitä kriteereitä sovellettaisiin. Uskon, että näistä asioista pitää vielä keskustella usean otteeseen. No, kaiken kaikkiaan jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että tämä vähimmäistulo on myöskin työllisyyspoliittinen toimi, eikä ole mikään korvaus, tai eikä mitenkään korvaa työttömyyskorvausta. Kiitos. Thank you, Mr. Bach. Kiitos, herra Bach. Gutierrez Preto. Sí, muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olemme päässeet aika paljon eteenpäin, vaikka vielä ei ole ollut ensimmäistä varjoesitysten kokousta, se on huomenna. Mutta meillä on tässä aika paljon liikkumavaraa ja uskon, että saamme sovun tästä tärkeästä mietinnöstä. Esittelijä on tehnyt jo hyvää työtä ja haluaisin vielä kiittää häntä. Ja valtaosa poliittisista ryhmistä on samaa mieltä näistä keskeisistä seikoista. Meidän pitää luoda uusi sosiaaliturvajärjestelmä henkilöille, joille ei riitä tämä perusturva, joka on esimerkiksi työttömyyskorvaus. Ja tässä uudessa tilanteessa, jossa täytyy ottaa huomioon vaikka digitalisaatio tai muut syyt sosiaalisen syrjäytymiseen, niin meidän täytyy tarjota riittävä tulotaso, jotta ihmisille tarjotaan toinen mahdollisuus. Tämän vähimmäistulo, ei mikään kansalaispalkka. Eli meidän täytyy miettiä kriteereitä tämän vähimmäistulon osalta. Ja näiden kriteerien avulla voidaan sitten varmistaa se, että ihmiset pystyvät hyötymään tästä uudesta järjestelmästä. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö, mutta meidän täytyy kuitenkin antaa jäsenvaltiolle ja komissiolle jotain ajattelemisen aihetta. Ylisääntely tai liian tiukat säännöt johtavat kielteisiin seuraamuksiin. Valtaosa tämän valiokunnan jäsenistä on tällä kannalla, mutta ihmiset, jotka täyttävät nämä ehdot vähimmäistulon saadakseen, niin heidän pitää saada tämä tuloa niin kauan kuin olosuhteet pysyvät samoina. Eli meillä täytyy olla kriteerit sen suhteen, että julkisviranomaiset niin kauan kuin nämä tämä riski sosiaalisesta syrjäytymisestä on olemassa, erityisesti kun kyse on esimerkiksi henkilöstä, jolla on alaikäisiä huolettavanaan, niin viranomaiset eivät voi vedota budjettisyihin tämän vähimmäistulon myöntämisen osalta. Ja meidän täytyy myöskin keskustella sitten siitä, mitä EU:ssa halutaan saada aikaan. No sitten on perustavanlaatuista keskustelua, jota pitää käydä. Toiset katsovat, että tämän pitäisi olla vain suositus jäsenvaltioille, ja sitten toiset katsovat, että meillä pitäisi vähintään olla velvollisuus. Eli että jäsenvaltioiden täytyy käsitellä näitä asioita EUn tasolla. Tai sitten kolmanneksi, jotkut katsovat, että meidän pitäisi vähintäänkin tukea budjettia tämän vähimmäistulon osalta. No, minä en nyt tue sitä, että antaisimme ainoastaan suosituksen jäsenvaltioille. Mielestäni Euroopassa tarvitaan sosiaalinen pilari, sosiaalinen ulottuvuus ja Euroopan komission samalla, kun siellä päätetään makrotaloudellisista ehdoista, jotka pitää täyttää, niin jotta saadaan kansalaisten luottamus takaisin, niin meillä pitää olla vaatimuksia sen suhteen, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä sosiaalialalla. Meidän täytyy nyt määritellä, mikä on EUn sosiaalinen malli, ja samalla täytyy luoda kestävä eläkejärjestelmä, ja meidän täytyy luoda sitten samanaikaisesti tämä uusi sosiaaliturvajärjestelmä, jonka pitää olla riittävä ja joka takaa sen, ettei kukaan joudu syrjäytymisen uhriksi. Ja sitten kun katsotaan näitä määritelmiä, niin meidän täytyy ottaa mukaan vähintäänkin sosiaalirahasto. Ja jäsenvaltioiden pitää pystyä rahoittamaan näitä vähimmäistulojärjestelmiä, vaikka sosialistille ihanteellista olisi se, että olisi EUn tasoinen vähimmäistulo. No, tätä asiaa on nyt vaikea saada käsitellyksi loppuun tässä mietinnössä, mutta on kuitenkin tärkeää ottaa esiin oma kantamme. Kiitos. Kiitos. Jerikkä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ajaa myöskin hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt kattavaa työtä ja Tästä nyt vielä täytyy hiukan neuvotella. Jos katsotaan nyt hyviä käytänteitä eri jäsenvaltioissa, niin varmasti niiden pohjalta saadaan aikaan hyvä ratkaisu. No kaikki nyt kuulostaa hyvältä. Euroopassa taistellaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja sen puolesta, että ihmiset saavat reilun palkan ja reilut työolosuhteet. No, mistä me nyt vastaamme täällä? Ja myöskin saksalaiset kollegat tekevät työtä suuressa koalitiossa siellä, siellä enemmistöjä. Ja jos he haluavat oikeudenmukaisia palkkoja, niin sitten pitää toimia kansallisella tasolla liittopäivillä eikä täällä Euroopan parlamentissa. Tämä jäsenvaltioiden vastuu määritellä vähimmäistulo. Ja meillä on tästä esimerkkejä, kun katsotaan 28 jäsenvaltiota ja katsotaan, miten siellä näitä asioita on hoidettu. Jos haluamme puhtaan omatunnon, niin esimerkiksi Saksassa meillä on välineitä, jotka koskevat kokonaisia osia yh- yhteiskunnassa. Tietyt toimet ovat johtaneet köyhyyteen ja äärioikeisto ja äärivasemmisto saa tästä vettä myllyynsä ja miljoonat kansalaiset, jotka ovat köyhyysrajan alla – niin he uskovat sitten näitä ideologisia iskulauseita, jotka eivät oikeasti tarjoa mitään ratkaisuja. Meidän ei pidä käydä nyt mitään lumekeskustelua tästä asiasta, vaan tämä asia pitää päättää kansallisella tasolla. Ja toistan vielä, että meidän täytyy käsitellä näitä hyviä käytänteitä ja sitten tehdä yhteistyötä komission ja parlamentin välillä – ja tällä tavalla sitten voimme auttaa jäsenvaltioita. No, täytyy muistaa, että viime kädessä päätökset pitää tehdä jäsenvaltioissa ja vähimmäistulo on hieno ajatus, mutta ennen kuin tämä voidaan määritellä, niin meidän täytyy analysoida sitä, mitkä yhteiskunnan osat liittyvät tähän. Ideologiset yksipuoliset julistukset eivät johda tilanteen paranemiseen, vaan pikemminkin se johtaa uudenlaisen riippuvuuteen. Saksassa tämä on jo nähty. Eli tällä tavalla ei saada mitään kestäviä ratkaisuja näille asian osaisille yhteiskunnan osille, vaan tämä luo sitten uudenlais, uudenlaisia riippuvuussuhteita. Kiitos. Thank you, Mr. Geri. Kiitos, herra Gerikkä. Herra Shambo. Muchas gracias de nuevo, señora Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ajaa tästä tehdystä työstä. Hän on ollut hyvin rohkea, koska hän on käsitellyt tätä asiaa hyvin mallikkaasti. Hän on käsitellyt tätä arkaluontoista asiaa, mutta tätä täytyy kuitenkin käsitellä. Tämä asia on hyvin monimutkainen, mutta meidän täytyy kuitenkin kantaa vastuumme. Tällä hetkellä tämä asia on hyvin ajankohtainen. Ja monet asiat, joista kollegat puhuivat täällä, niin uskon, että niistä saadaan aikaan sopu. Mutta haluaisin puhua tässä nyt siitä, mikä, mistä asioista olemme tehneet tarkistuksia ja millainen näkemys meillä on Aldessa tästä vähimmäistulosta köyhyyden torjunnassa. Ja lopuksi puhun sitten niistä asioista, joista olemme eri mieltä. No ensinnäkin me katsomme, että me emme voi hyväksyä sitä, että rikkaat osat maailmaa, kuten Eurooppa ja Yhdysvallat, että niissä on niin paljon köyhyyttä. Tämä ei ole maalaisjärjen tai etiikan mukaista. Yhteiskunnissa ei ole löydetty tapaa välttää tätä. Ja Euroopan parlamentissa ja Euroopassa meidän täytyy nyt ponnistella, jotta löydämme ratkaisun. Ensin täytyy keskustella siitä, onko vähimmäistulosta hyötyä köyhyyden torjunnassa. No, akateemisesti tästä asiasta on jo keskusteltu. Jotkut katsovat, että täällä, jos varoja käytetään huonosti, Eli siis köyhyyden torjunnassa ei riitä se, että annetaan rahaa. Eli meillä on rahastoja ja niitä voitaisiin käyttää ehkä muihin asioihin, kuten esimerkiksi eriarvoisuuden torjuntaan. Mutta todisteet viittaavat siihen, ja meillä on moraalinen velvollisuus, eli että vähimmäistulon kautta voidaan torjua suurköyhyyttä ja se pitää nyt poistaa hyvin kiireellisesti. Eli on ihan hyvä, että Euroopan parlamentissa on todettu, että me katsomme, että taattu vähimmäistulo, tai miksi sitä kutsutaankin, niin sen kautta voidaan vähintäänkin torjua tätä suurköyhyyttä. Tämä pitäisi olla universaalinen toiminta. Tässähän nyt ei puhuta ainoastaan työntekijöistä tai työttömistä, vaan tässä puhutaan myöskin nuorista, opiskelijoista ja sitten tähän liittyy ongelmia myöskin eläkeläisistä. Ja me katsomme tosiaankin, että meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan taata se, että päästään eroon tästä suurköyhyydestä. Sehän on ihmisarvon vastaista. Tämä lähtökohta on aika kunnianhimoinen. Jotkut elävät huonosti, no sillä nyt ei voida mitään. Siitä ei päästä nyt eroon tällä hetkellä eikä koskaan. Yhtäläiset mahdollisuudet ovat tärkeitä, mutta nyt kun puhutaan tästä sietämättömästä köyhyydestä ja vähimmäistulosta sen torjunnassa, tästä olemme samaa mieltä. Mutta ensinnäkin vähäiset tulot ovat yksi tekijä, joka liittyy köyhyyteen, erityisesti suurköyhyyteen. Ja toiseksi se, että annetaan rahaa, niin on kaksi hyötyä. No ensinnäkin silloin saa hiukan ostovoimaa ja toisaalta hiukan ihmisoik- vähän ihmisarvoa, koska silloin ihminen voi itse päättää, miten hän käyttää nämä rahat. Ja se liittyy sitten ihmisarvoon. No nyt jätetään eläkkeet tästä pois, mutta muissa asioissa meidän täytyy nyt toimia oikea-aikaisesti. Ja tietysti nyt kun on vielä tämä tilanne, jossa henkilö on hankalassa tilanteessa tietyn aikaa, niin meidän pitää olla aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Meidän täytyy saada ihmiset mukaan ja päästä eroon tästä suurköyhyydestä. Eli näin voidaan ajatella. No sitten tässä nyt on tämä suuri ongelma. No, kun ajatellaan tätä köyhyyden määritelmää, niin sitä ei voida määritellä määrällisesti – eikä sitä voida mitata näin suuressa mittakaavassa. No, Eurostatin tietojen mukaan kyse on 60 prosentista. Eli jos 60 prosenttia on tämä määritelmä köyhyydellä, niin se on aika absurdia ihan matemaattisestikin. Eli jos on köyhä, jos on alle 60 prosentin tasolla keskituloista, ja sitten etsitään tällaista keskiarvoa, joka koko ajan muuttuu. Eli siinä ei ole mitään järkeä, ja kuten komissiokin totesi, no tässä nyt ollaan muuttamassa tätä toimintatapaa, mutta Tämä liittyy nyt näiden tulojen jakamiseen, mutta se ei kuitenkaan liity tähän köyhyyden määritelmään. Eli meidän täytyy katsoa näitä köyhyyden määritelmiä absoluuttisesti eikä niinkään suhteellisesti. Ja tässä täytyy pitää mielessä kaksi asiaa. Eli täytyy pitää kiinni tästä korista tai näistä viite määritelmistä – kun katsotaan, mitä pitää pystyä ostamaan esimerkiksi sähköä, ruokaa, koulunkäyntiin liittyvät kulut. Eli nämä asiat pitää sitten määritellä kansallisella tasolla. Ja sitten tämä 60 prosentin määritelmä ei ole kovin hyödyllinen. No sitten Euroopan tasolla – täytyy määritellä näitä kysymyksiä. Ja Euroopassa pitää tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin meillä pitää olla tällainen oikeus, siis puhun nyt tästä vähimmäistulosta. En koskaan puhu palkoista, vaan tästä vähimmäistulosta. Eli kaikilla eurooppalaisilla avoimessa yhteiskunnassa, ja nyt kun ajatellaan tätä poliittista ja taloudellista tilannetta Euroopassa, niin siellä on sitten ihmisarvoa, mutta tämä päätetään sitten kansallisella tasolla. Ja sitä, miten nämä asiat sitten toteutetaan kansallisella tasolla, mutta meidän ei pidä mennä yksityiskohtiin Euroopan tasolla. Ja on ihan hyvä, että on näitä benchmarking-toimintoja, mutta siinä täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden väliset erot. Täytyy katsoa, että tämä toimii paremmin tuolla kuin täällä. Se liittyy teollisuuteen tai esimerkiksi maaseudun työrakenteeseen. Mutta meidän täytyy nyt muistaa omat velvoitteemme. Euroopassa pitää muistaa, että jos puhutaan nyt näistä viitearvoista, niin meidän täytyy varmistaa se, että ihmisillä on varaa ostaa elämälle tärkeitä hyödykkeitä, mutta no, en nyt puutu tähän direktiivikysymykseen, vaan tärkeää on nyt se, että todetaan, että tämä on eurooppalainen oikeus. No ehkä sen toteuttamiseen menee aikaa, mutta tavoitteena on se, että päästään eroon tästä suurköyhyydestä. No sitten toinen asia Euroopassa. No, olen puhunut tästä omissa nimissäni enkä ehkä niinkään Aldon nimissä. Eli se, mitä Eurooppa voi tehdä, on se, että se antaa rahoitusapua. Koska nämä asiat liittyvät toisiinsa, eli tähän liittyy tämä rahoitusongelma. Kaikissa jäsenvaltioissa ei nyt ole mahdollista varmistaa tällaista vähimmäistuloa kaikille. No, Yhdysvalloissa tämä hoituu esimerkiksi liikkuvuudella, vapaaehtoisella tai muulla. Ja joissain maissa saattaa olla vaikka tulivuoren purkaus, joka sitten mullistaa talousarvion. Mutta meillä pitää Euroopassa olla solidaarisuutta. Meidän täytyy hyödyntää vaikka sosiaalirahastoa tai jotain muuta, erityisesti euroalueella. Ja meillähän on rahastoja, joita käytetään esimerkiksi puolustukseen. Ja mehän nyt luomme kansalaisten Eurooppaa, ja on paljon ihmisiä, jotka eivät usko siihen, ja meidän täytyy heille todeta, että Eurooppa on paljon muutakin kuin markkina-alue. Eli meidän pitää katsoa näitä asioita. Tähänkin asiaan olen tehnyt tarkistuksia ryhmäni ei ole kaikissa asioissa ihan samalla kannalla, mutta tämä on mielestäni Euroopan rooli. Meidän täytyy katsoa, miten haluamme elää Euroopassa. Me emme halua mitään suurköyhyyttä. Ja jäsenvaltioiden täytyy nyt ensin katsoa, millaista köyhyyttä heidän maassaan on, miten siihen voidaan puuttua, millaisia tarpeita on. Nämä tarpeethan ovat erilaisia eri maissa, kun näitä historiaa, ilmastoa tai muita asioita. Ja sitten meidän täytyy auttaa auttaa valtioita pääsemään tähän vähimmäistuloon rahoituksellisesti. Meillä on erillisiä sosiaaliavustuksia, mutta ei voida sanoa jotain yhtä lukua, yhtä prosenttilukua tai yhtä tapaa toimia Euroopassa. Se ei toimi. Se vain johtaisi siihen, että kansalaiset torjuvat tämän ajatuksen. Minä en tiedä, miten torjutaan köyhyyttä vaikka Romaniassa. Se on kaukana, siis vaikka olemme latinoja, niin se on kuitenkin eri maailma. He tietävät itse, mikä on siellä tilanne. He tietävät, mitä he tarvitsevat, mutta me emme voi sanoa, että 60 prosenttia on tämä lukema. Voihan olla, että joku tienaa yli 60 prosenttia, mutta on edelleen köyhyydessä. Eli meidän ei pidä nyt sitoutua tällaisen lukkuun. Eli Laura ja muut voivat miettiä tätä ja uskon, että muista asioista voidaan sitten lähteä neuvottelemaan ja sopimaan. Kiitos. Paljon kiitoksia, herra Chambon. Tuosta ei taida olla ketään, mitä ravasista tannokaa. Ah, puheenvuoro on teidän. Ora, bom dia. Peço desculpa. Hyvää Vai pyydän anteeksi, että olen myöhässä. Olen tässä valiokunnassa Jopimental Lopesin tilalla. Hänellä on kirjoitettu kommentti. Voin välittää sen teille. Sanon vain perusasiat siitä. Ensinnäkin, kuten tiedämme, viime vuosina säästöpolitiikan seurauksena, säästöpolitiikan, joka on rajoittanut jäsenmaiden liikkumavapautta sosiaalisella alueella ja estänyt niitä täyttämästä velvollisuutta tarjota sosiaaliapua. Tämän seurauksena investointiaste on ollut riittämätön ja kaikki köyhyysindikaattorit ovat kasvaneet, tasa arvo on kasvanut sekä taloudellisesti että sosiaalisesti mitattuna. Keskustelu on tärkeämpi kuin koskaan. Ja mä voin nostaa jalkoja pöydälle tämän ilmiön edessä. Ajatellen tarkistuksia. Meillä on seuraavia tarkistuksia mielessä. Ensinnäkin kollektiivinen sosiaalinen vastuu köyhyyteen puuttumiseksi meillä on. Kyse ei ole ainoastaan yksilöistä, vaan siitä, että meillä on julkista politiikkaa mukaan lukien joukko koordinoituja politiikkoja, jotka takaavat, että erilaiset oikeudet taataan. Jos ne oikeudet taataan, niin ihmiset eivät putoa köy- köysloukkuun tai riippuvuusloukkuun. Mukaan ottava inklusiivinen köyhdestä vapaa yhteiskunta edellyttää varallisuuden uudelleenjakoa ja sitä, että työmarkkina-aikaiset sosiaalioikeudet, oikeus työmarkkinaedustuksellisuuteen, sosiaalipalvelut, ilmainen koulutus, laatupalvelut, laadukkaat palvelut, kaikkea tätä tarvitaan kehityksen edistämiseksi. Me tarvitsemme kansallisia vähemmäistulojärjestelmiä. Taataksemme sen, että kuka tahansa, joka tämä kriteerit järjestelmään kuulumiseksi voi elää ää, elämänsä, me sukupuoleen, luokkaan tai taustaan per, perustuvaa syrjintää. Me vastustamme tätä. Meidän täytyy myös tukea ihmisten siirtymistä syrjäytymisestä aktiiviseen elämään. 60 prosenttia keskitulosta köyhyyskynnyksenä. Jos me sitä ajattelemme, niin se pitäisi olla arvoa vähimmäistuloksi 60 prosenttia keskipalkasta. Eli täytyy olla tämän köyhyys tässä on yläpuolella. Ja lopuksi meidän täytyy pitää huolta siitä, että köyhyyden vastaisen taisteluvälineet luovat pitkän aikavälin etuja Kysymys on taakasta tai kustannuksista pitkällä aikavälillä. Tämä lisää sosiaalista kohdista ja muuta. Jätän tämän tähän. Kiitos. Thank you. Ja kiitos vihreät. Sitä Thank you. Kiitos. Tottahan toki. Minne ihailen Lauragian rohkeutta tuoda esiin näitä asioita. Ja haluan nyt kertoa nyt näistä meidän ryhmän ajatuksista. Meidän nyt katsottava näiden kommenttien perusteella, minne suuntaan haluamme, että Euroopan unioni siirtyy. Haluamme sosiaalisen unionin, kuten perussopimuksessa lukee. Halutaanko sosiaaliturva, sosiaalinen suoja vai halutaanko, että markkinat määräävät kaiken? Tämä vähimmäistulo, sen tavoitteena on puuttua köyhyyteen. sillä on enemmän kuin pelkästään tiettyjen perheiden köyhyyttä vastaan tietyissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Euroopan unionissa on jo merkittävä ero köyhien ja rikkaiden välillä niin jäsenvaltioiden sisällä kuin jäsenvaltioiden välillä. viimeisin laajentuminen ja sitä seuranneiden 13 vuoden aikana nämä erot rikkaiden köyhien välillä ovat entisestään kasvaneet. Olemme nähneet valtavan virran ihmisiä siirtyvän köyhimmistä jäsenvaltioista rikkaampiin – Me olemme Latviassa 2,3 miljoonaa, aiemmin nyt olemme 2 miljoonaa. Romaniassa on myös merkittävä luku. Näitä tarkkoja lukuja minulle ei nyt ole. Liettuassa ja Puolassa näitä maasta muuttaneita on erittäin paljon. Samaan aikaan eri indeksit, joilla mitataan tuloeroja, niin tämä kuilu on erittäin suuri Romaniassa, Latviassa, Liettuassa. Se on tämä politiikan ongelma. Ei tämä ole Shamban ainoastaan ideologinen ongelma, vaan tämä on myös poliittinen ongelma. Ja meidän on nyt ratkaistava tämä ongelma. Meidän kantamme on se, että meidän on määriteltävä yhteiset periaatteet, yhteiset määritelmät, yhteiset viestit, jotta me pystymme taistelemaan epätasa-arvoa vastaan. On määriteltävä selkeä perustulo, vähimmäistulo, mutta nyt kun me puhumme tästä vähimmäistulosta, niin meidän on määriteltävä tähän liittyviä tekijöitä. Me olemme tehneet tarkistuksen kohtaan 6. Ja tämä vaikuttaa koko mietintöön. Valitettavasti näitä eri termiä ei määritelty riittävän selkeästi alkuperäisessä ehdotuksessa, joten niihin on nyt puututtava. Eräs toinen asia, joka meitä huolestuttaa ja me teemme siihen liittyvän tarkistuksen, niin kuka on tukikelpoinen vähimmäistulon suhteen? Tämä ei koske ainoastaan kansalaisia. Johdantason kappale E. Puhutaan kansalaisten vähimmäistulo perusteista, niin myös eri jäsenvaltioiden asukkaat on otettava huomioon. Meillä on 13 prosenttia kansalaisista, jotka eivät ole Latvian kansalaisia – mutta näillä on lain mukaan samat sosiaaliset oikeudet kuin kansalaisilla, joten näitä ihmisiä ei tulisi unohtaa. Tilanne on vastaavanlainen myös Virossa ja on myös kolmansien maiden asukkaita, jotka asuvat pysyvästi Euroopan unionin jäsenvaltiossa, ja näillä on konkreettiset sosiaalioikeudet, joten tätä määritelmää on muutettava, on puhuttava ihmisistä, asukkaista. Varmasti huomenna ensimmäisessä kokouksessa voimme löytää ratkaisuja. Euroopan parlamentin päätöslausuma vuodelta 2010 niin siihen tulisi kiinnittää huomiota. tärkeää, että pidämme tämän päätös lauselman myös mielessä sitten, kun laadimme tätä uutta tekstiä. Kiitoksia. Uh, we go now to... Kiitos, herra Martta, ja korvaa kollega. Kiitos, puheenjohtaja. Tohtori Mellaan on toisessa valiokunnassa. Pyydän hänen anteeksi, puolestaan anteeksi. Et vous voulez dire quel... Haluatteko sanoa jotain? Selvä. Kiitos siis. Sitten kollegat, jotka halusivat puheenvuoron, Ribeiro ensiksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Eh, Olen opettaja ja kun minä puhun opettajille, niin minä puhun oppilaille, niin minulle on selvää, että vähimmäistulo on tärkeä monien ihmisten elämän kannalta. Meidän on varmistettava vähimmäistulo, vähimmäinen sosiaalinen arvokkuus, ihmisarvo. Tämä koskee ennen kaikkea ihmisiä, joilla on, tämä koskee ennen kaikkea vammaisia, nuoria, ikäihmisiä. Tämä ei poissulje sitä, ettemmekö me voisi käyttää tällaista välinettä, sosiaalisen inkluusion välinettä yleisemminkin. Mikäli on olemassa rahaston tulevat resurssit mistä tahansa, niin tämä ei itsessään riitä, että voidaan varmistaa se, että ihmiset saavat tukia siten, että nämä voivat käyttää näitä välineitä hyväkseen. Tarvitaan muita apuvälineitä tähän siirtymään, työmarkkinatoimenpiteitä. Ei ole, on liian helppoa sanoa, että mm, ihmiset voisivat palata töihin ja sillä sipuli. Meidän on autettava heitä, koulutettava heitä ja vietävä heidät takaisin työmarkkinoille. Mikäli näitä lisätoimenpiteitä ei ole, me pahennamme köyhyyttä, me teemme tästä syrjäytymisestä pahempaa. Tämä on hyvä asia, tämä vähimmäistulo, mutta sen tulee olla osa laajempaa kokonaisuutta, laajempaa sosiaalista inkluusiota. Kyse ei ole siitä, miksi tätä kutsutaan, vaan tarvitaan kunnollisia tukitoimenpiteitä. Muutoin emme onnistu auttamaan ihmisiä. Sanomme, väitämme, että me autamme ihmisiä, joilla on ongelmia, vaan sitten olemme ainoastaan tekopyhiä. Uh, äh, Mr. von Tullis. Von Tullis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα και συγχαίρω τη συνάδελφη. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä Adjian kanssa. Haluaisin kiittää häntä tästä mietinnöstä. Meidän pitää nyt tarkastella, mikä on kunkin maan köyhyysraja. Vähimmäistulon tavoitteenahan on päästä eroon köyhyydestä – mutta köyhyysraja on edelleen Saksassa, Italiassa, Ranskassa tai Kreikassa. Meillä on tietysti yhteisvaluutta, mutta kuitenkaan kansalaiset eivät pysty ostamaan samoja tuotteita samalla summilla eri valtioissa. Sadat miljoonat ihmiset joutuvat elämään köyhyysrajan alapuolella Euroopassa – Ja juuri tähän meidän täytyy nyt keskittyä maakohtaisesti. Vähimmäistulon tavoitteena on tietysti se, että ihmiset eivät kuole nälkään, mutta mikä sitten ajaa ihmisiä köyhyyteen? Me katsomme, että se on EUn politiikka ja myöskin korkea työttömyystaso. Puhun nyt omasta maastani Kreikassa. Meillä on korkeaa verotusta. Meillä on hyvin vähän sosiaalipalveluita. Siellä on ihmisiä, joilla ei Heillä on esimerkiksi tilanne, jossa ei ole tuloja, mutta heillä on asunto tai heidän puolisollaan on tuloja. He joutuvat sitten maksamaan esimerkiksi omaisuudesta veroa. Ja tällä verotuksella hallitus voi saada aikaan ylijäämää, jolla voidaan maksaa velkoja mutta ainoastaan erityyppisellä politiikalla pystymme torjumaan köyhyyttä. Tämä on hyvä mietintö, mutta en usko, että Euroopan unioni pystyy toimimaan tällä tavalla. Kiitos. Haluatko muut kollegat vielä puhua? Komissio. Haluaisiko se puhua? Uh, no, no. Ei kommentteja. So we go back to... Palataan sitten Ageaan. Grazie per eh, i commenti. Kiitoksia näistä kommenteista ja tuestanne näissä tarkistuksissa. Uskon, että tässä on hyvä lähtökohta. Te sanoitte, että olen ollut rohkea. No en nyt tiedä, oliko tämä osoitus siitä, että arvostatte tekemäni työtä, mutta rohkeus on siinä, että pyrimme todellakin toimimaan konkreettisesti. Ja kollega Gerik, köyhyys ei koska jotain yhtä jäsenvaltiota, se koskee koko Eurooppaa, koska 120 miljoonaa eurooppalaista elää köyhyydessä. Ymmärrän kyllä teidän näkökulmanne, mutta nyt puhutaan yhteisestä ongelmasta. Mitä enemmän toimia yhdessä ainakin näissä asioissa, koska mehän olemme eri mieltä lähes kaikissa muissa asioissa, niin sitä tehokkaammin tämä ongelma pystytään ratkaisemaan. Kun näitä eri kieliä, eri kansallisuuksia tai eri uskontoja, niin tällä ei ole merkitystä, vaan ainoa yhdistävä tekijä näillä ihmisillä on köyhyys. Eli meidän täytyy löytää yhteinen ratkaisu tähän ongelmaan. Ja uskon, että näissä asioissa Euroopan unioni voi ja sen täytyy ryhtyä tärkeisiin toimiin. Ja sitten se, mitä kollega Chambon sanoi. Kannoissa on hyvin paljon yhteistä. Meillä on hiukan ongelmia sen suhteen, miten tämä tulo lasketaan, mutta meidän täytyy alkaa työ yhteisistä asioista. Yritämme löytää ratkaisuja, mutta te otitte tänään esiin tärkeän kysymyksen, eli tämän suurköyhyyden. Tästä vielä ei ole olemassa indikaattoreita. Ja meidän täytyy ottaa esiin nämä erot. Ja haluaisin vielä kiittää kollega Prietroa monista näistä asioista, jotka hän otti esille. Olemme niistä täysin samaa mieltä. Ja olen todella iloinen, kun kuulin Bachin ja Riveiron puhuvan, koska tämä osoittaa, että Eurooppa, joka usein jakautuu tuhanteen erilaiseen näkökulmaan, niin tällä kertaa yritämme löytää yhteistä lähestymistapaa. Kiitos vielä kollega Tsanokalle. Meidänkin kantamme ovat aika samantyyppiset, eli pyydän teiltä tukea näihin tasoihin, jotka liittyvät siihen, millä tavalla lasketaan tämä vähimmäistulo. Ja näin voimme sitten löytää yhteisymmärryksen. Minun ja teidän maassanne vähitellen ollaan koettu maahanmuuttoa. Mehän tulee hyvin paljon maahanmuuttajia ja toisaalta meitä lähtee paljon nuoria. 110 000 nuorta lähti Italiasta viime vuonna hakemaan töitä muualta Euroopasta, eli tunnen hyvin Italian tilanteen ja myöskin Kreikan tilanteen, kuten Fontulis totesi. Eli meillä on paljon tekemistä mutta viimeisen asti yritän saada aikaan yhteisen ratkaisun ja olen pahoillani, jos en ole kuullut mitään komissiolta, koska meillähän oli ensimmäinen kuuleminen, jossa mukana oli komission sen Täissen, ja hän takasi, että hän tukee näitä toimia, joilla torjutaan köyhyyttä, mutta Tänään olisin nyt vähintäänkin odottanut, että olisi annettu pieni merkki tästä asiasta, mutta jälleen kerran tämä osoittaa, kuinka tärkeää meidän on toimia yhdessä, koska tällä hetkellä enemmän kuin koskaan meidän täytyy saada aikaan voimakas teksti, joka johtaa siihen, että komissio sitoutuu konkreettisiin toimiin. Me voimme puhua näistä sisältöasioista, voimme puhua näistä periaatteista ja siitä, miten poliittiset ryhmät toimivat näissä asioissa. Mutta meidän täytyy löytää yhteinen lähestymistapa näiden tavoitteiden osalta. Eli meidän täytyy varmistaa se, että 120 miljoonaa eurooppalaista saadaan nostettua ylös köyhyydestä. Ihmisille ja lapsille, äideille, perheille täytyy antaa arvokas elämä. Tämä on yhteinen periaatteemme. Ja meidän täytyy tehdä työtä, joka mahdollistaa sen, että varmistetaan tasa-arvo. Ja komissiossakin täytyy muistaa, että komission rooli on sama kuin parlamentilla tässä asiassa, koska meidän täytyy todellakin saada nyt aikaan jotain konkreettista. Kiitos. Joo. Kiitos, Rova Ajea. Ja voimme nyt päättää aamuistunnon. Tavataan kolmalta. Tapamerovan Iljana Ivanovan Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Keskustelemme erittäin kiinnostavasta mietinnöstä ää, raportista, kuinka tehokkaasti on taistellut nuorisotyöttömästä vastaan. Hyvää taukoa kello kolme.